Ensinnäkin toivomme Saksan Bundestagin maatalousvaliokunnan jäsenet tänne tervetulleeksi. Ja nyt siirrymme käymään edistyslistaa läpi. Jos kommentteja ei ole, niin esitystä on hyväksytty. Meillä on ilo tiedottaa teille, että kaikki kielet ovat käytettävissä ne täällä tulkkauksessa tänään. Toinen kohta koskee ensimmäinen viiva toinen kuudetta 2010 ja 18.5. pidettyjen kokousten pöytäkirjan hyväksymistä. Jos kommentteja ei ole, niin näin ollen pöytäkirjat on hyväksytty. Lisäksi tiedotan teille siitä, että tämän päivän kokous välitetään webstreaminginä. Ja näin siirrymme äänestämään Jose Boveen mietinnöstä joka koskee sitä, millä tavalla voidaan maksaa paremmin maanviljelijöille. Ja tässä on kaksi lausuntoa Enviltä ja Imkolta. 17 kompromissiehdotusta on esiteltä saatu ja muutama erillisäänestys on myöskin tässä kompromississa. Haluatteko edustaja Bouvet käyttää lyhyesti puheenvuoron? Oui, je vous remercie. Kiitoksia. Kiitän teitä puheenjohtajan puheenvuorosta. Ensin haluaisin kiittää työstä, jota kollegat näiden vuosien aikana, äh, näiden kuukausien aikana ovat tehneet. Sitten me alkaa konkreettista työtä, jotta voitaisiin edetä ja vahvistaa vielä tekstiä paremmaksi. Tärkeää oli myös se työ, jota pystyimme tekemään kompromissien kohdalla. Siinä tehtiin todella hyvää yhteistyötä ja saatiin aikaan nämä 17 tar- kompromistarkistusta ja haluaisin kiittää kaikista, kaikkia heidän panoksestaan. Pahoittelen kuitenkin sitä, että näissä kompromisseissa on pyydetty kohta kohdalta äänestyksiä, erillisiä äänestyksiä monissakin kohdissa on mielestäni niin vahinko, koska meillä kerran oli juuri näitä kompromisseja. Mielestäni olisi hyvä, että jatkossa yritettäisiin mennä todellakin aivan loppuun asti, kun on kompromissista kyse No kuitenkin mielestäni on tehty oikein hyvää työtä. Nyt sitten jokaisen tehtävän on äänestää. Mielestäni tämä on tärkeä aihe ja tärkeää työtä ajatellen tuleviakin vuosia, koska tässä on ollut tämä mietintö YMPn uudistuksesta ja uskon, että tästä mielestäni tulee synnyttää paremman tuloksen esimerkiksi elintarvikeketjussa ajatellen jakelua, maanviljelyä, jalostustyötä. Näin saadaan aikaan myönteisiä tuloksia. On kyse sitten avoimuudesta tai siitä, että tunnetaan paremmin tuotantohinnat tai pystytään paremmin muuttamaan näitä sääntöjä. Uskon, että tämä mietintö myös antaa panoksensa sille, että löydetään ratkaisuja viljelyille, viljelijöille ja maaseudulle. Ja tässä mielessä tämäkin mietintö laadittiin. Ja siitä sitten tänään äänestetään. Halusin vain siis teitä kiittää kaikkia tekemästänne työssä tähän asti. Merci, nous passons vote. No niin, ja siirrymme äänestämään. Ensimmäinen tarkistus puolesta. Vastaan. tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan sähköisesti. Kahdeksan siis. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. No ei se haittaa sun, että korttina, jos äänestätte vastaan. Aloitamme uudestaan. Monsieur Osling, vous avez la parole. Halusitteko puheenvuoron ette? Tekninen ongelma. On reprend le vote sur le 8. Äänestetään uudestaan kohdasta 8. 8. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 14. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 31 puolesta vastaan, ty, tyhjää hyväksyt. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envy 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inko yksi. Toinen osa Imko ykkösestä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1. Suullinen tarkistus edustaja Alvesilta. Olkaa hyvä. É só para precisar com a palavra preço. Täällä on tarkoitus tarkentaa sana hinta. Se sisältyy tekemämme sopimukseen, mutta kun tekstiä laadittiin sitä, ei tähän otettu mukaan, siis sana hinnat. Kiepu. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. hyväksyt 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. hyväksyt 57 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. hyväksyt. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjä, tyhjä, hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksankymmentäseitsemän suullinen tarkastus. Alves edelleen. É para eh, colocar a palavra urges. Tässä sanotaan englanniksi, että kehottaa, kehottaa komissio ehdottamaan. Tässä siis sanotaan ehdottaa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88. 89 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää, hyväksyt. 92 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Imko 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 93 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 114 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 114, le vote 114 äänestys on alkanut. EPPstä ääni liikaa. Euh, il faut, il faut répondre le vote. pour commencer. on, on recommence. Le vote est ouvert. äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Envi kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää Pylätty. Kompromissi 5 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan ja hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 kahdessa osassa. osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. Kompromissi 14 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 15 puolesta vastaan Tyhjää. Hyväksytty. Envi 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 200 puolesta puheenjohtaja väittää, että kanavalta kolme tulee englanninkielinen tulkkaus, mutta tavallisesti kuitenkin kanavalta kaksi. 200 puolesta vastaan 200 est 201 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 207 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää. On va vérifier. Non.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 Je vais essayer, oui. D'accord, je, je vais essayer de recommencer et si ça ne no, Yritän aloittaa uudelleen ja jos ei toimi, niin, niin sitten hoidetaan kaikki englanniksi, jos se teille sopii. Jos kaikille sopii, niin voidaan tehdä tämä englanniksi. Le 3, ça marche, hein, français. Oui, le 3. Ah oui, le 3, ça marche, et puis ça marche pas. Est-ce que Alors... le 2 marche à nouveau ou quoi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 vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 227 puolesta vastaan tyh- tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestys, sähkön äänestys koko päätöslausumaehdotuksesta muokattuna. It's open. Äänestys on alkanut. Allez, 38, 39, encore deux. The vote is closed. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut, Jose. Eh L'interprétation fonctionne maintenant, donc je vais... Tulkkaus toimii nyt. Täysistunto pidetään, äänestys pidetään 11.9. Seuraava kohta koskee niiden eläinten suojelua, joita käytetään tieteellisiin tarkoituksiin. Parlamentin neuvottelijat, joita johti edustaja Jegle, pääsivät sopimukseen neuvoston kanssa huhtikuussa niiden eläinten suojelusta, jota käytetään tieteellisiin tarkoituksiin. Tämän sopimuksen nojalla neuvosto esitti yhteensä kantansa 17.6. parlamentille, jotta pääsisimme äh, toisessa käsittelyssä sopimuksen äh, yhdessä komission kanssa. Äh, puheenjohtajamme Castro otti yhteyttä trilogin puitteissa 7.4. tämän asian hyväksymiseksi. Ja edustaja Jegle, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, arvoisat naiset ja herrat. Neuvottelut puheenjohtajavaltion Espanjan kanssa neuvostosta 86-609 direktiivistä, joka koskee tieteelliseen tarkoitukseen käytettävien eläinten suojelua. Niin, ja neuvottelut ovat nyt siis päättyneet ja toivottavasti pääsemme parlamentissakin pian menestyksekkäisen tulokseen. Olen iloinen siitä, että voin nyt kertoa teille tästä kompromissista, joka on saavutettu viimeisessä 7.4.2010 pidetyssä kolmikantaneuvotteluissamme. Onnistuimme 7.12.2009 Ruotsin puheenjohtajakaudella saavutetun kompromissin vahvistamisessa. Ja sellaisten kohtien ratkaisemisessa, jotka olivat vielä avoinna, eli delegoidut säädökset. Ja tätä kautta päästiin siis kompromissiin. Ja viimeisinä kuukausina oikeudellinen palvelu on käynyt tämän tekstin läpi kielellisesti ja 3.6.2010 neuvosto hyväksyi virallisesti ensimmäisessä käsittelyssä tämän tekstin. Ja nyt haluaisinkin, ja tämä on minulle todella tärkeää, kiittää kaikkia eri palveluyksiköiden oikeudellisen palvel, palvelun, valiokunnan sihteeristön ja kaikkien äh, varjoesittelijöiden avustajia sekä varjoesittelijöitä, siis kaikkia avustajia. Haluaisin kiittää heitä ja samoin äh, haluan kiittää Ruotsia, joka toimi puheenjohtajavaltiona, samoin Espanjaa ja samoin kaikkia kääntäjiä ja tulkeja, jotka auttoivat meitä tällä matkalla. Tätä ei ole ollut aina helppoa tulkata ja kääntää. Ja nyt puolentoista vuoden työn jälkeen olemme päässeet sopuun tästä, tässä tärkeässä asiassa. Ja tätä kautta tullaan parantamaan eläinten suojelua koko EU:ssa ja samalla tämä tekee tutkimuksesta entistä houkuttelevampaa EU:ssa. Haluaisin nyt antaa teille vielä hieman taustatietoa tieteelliseen tarkoitukseen käyttävien eläinten suojeludirektiivi on vuodelta 1986 ja nyt pyritään tätä muuttamalla saman aikaan samanlais- samankaltaiset toimintaolosuhteet teollisuudelle ja kaikille toimijoille ja samalla parantaa todella koko Euroopassa suojelun tasoa. Tässä periaatteena on kolmen Rn puhe, periaate, eli se, että vältetään, vähennetään ja parannetaan eläinkokeita entisestään. Aivan kuten tekstissä vuodelta 2006 eläintensuojelusta todetaan. Nyt haluaisin vielä käydä läpi tärkeimpiä kohtia. Esimerkiksi vakavuuden taso Neuvotteluissa pääsimme siihen, että saimme luokiteltua kaikki vakavuuden tasot, mitä tulee kärsimykseen ja kipuun, ja saimme esimerkiksi tähän läpi tämän vakavan kärsimyksen tason. Sitten eläinkokeiden lupamenettelyt. Eläinkokeissa käytettyjä eläimiä ei saa testata kokeessa ilman lupamenettelyä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että hanke voidaan toteuttaa ainoastaan silloin, jos hankearviointi, jonka viranomainen on tehnyt, on, antaa myönteisen tuloksen eettisissä kysymyksissä. Ja jos myös havaitaan, että tässä noudatetaan tätä niin sanottua kolmen R periaatetta. Ja lisäksi on olemassa mahdollisuus jälkikäteistarkasteluun. Sitten suurten kädellisten kysymys. Tässä on tarkoitus soveltaa hyvin tiukkoja rajo, rajo, rajoja. Perustutkimuksessa kuitenkin kädellisiä voidaan käyttää tiettyihin lääketieteellisiin tutkimuksiin, jos tämä menettely tapahtuu niin, että noudatetaan tiettyjä kliinisiä periaatteita, tai jos tässä käsitellään asioita, jotka muuten olisivat kuoleman vaarallisia ihmisille. Sitten hyötyeläimet kaikilla kansallisella tahoilla täytyy olla viranomainen, joka valvoo eläinkokeita, kasvatusta, käyttää eri yhteyksissä ja varmistaa sen, että parhaita käytänteitä vaihdetaan. Ainoastaan koulutuksen saanut henkilö saa tappaa eläimen ja vaihtoehtoisia lopetusmenetelmiä voi käyttää ainoastaan silloin, jos ne eivät aiheuta enempää kipua eläimelle. Koulutuksen, henkilöstön koulutuksen täytyy pyrkiä siihen, että voidaan taata korkea laadun taso. Samoin täytyy sopia esimerkiksi eläimiä koskevista olosuhteista ja eläinkuljetukset saavat tapahtua ainoastaan tietyissä olosuhteissa. Eläinkokeiden vaihtoehtoja täytyy ottaa käyttöön heti, kun niillä on oikeudellinen tausta ja lupa. Ja eläimiä täytyy käyttää eläinkokeissa mahdollisimman vähän. Jäsenvaltioilla on velvoite, mitä tulee eläinten kasvatukseen, säilyttämiseen ja käyttöön. Niiden täytyy parantaa näitä kolmea asiaa niin, että eläimille aiheutuu mahdollisimman vähän kipua ja haittaa. Sitten tarkistukset, tarkastukset. Tämä oli hyvin tärkeä asia. Tässä saimme paljon aikaan. Ja juuri parlamentin valtuuskunnan ansiosta päästiin siihen, että saatiin käyttöön entistä tiukempi tarkastusjärjestelmä. Viranomainen tutkii riskiä, joka tähän toimintaan liittyy, ja vähintään yhtä kolmas osaa kaikista tällä alalla toimijasta täytyy tarkastella vuosittain. Ja esimerkiksi kädellisiä ja heidän kanssaan toimivia täytyy tarkastella joka vuosi. Ja komissio, jos epäilyä syntyy, valvoo paikallisia tietoja ja vetää johtopäätökset. Ja lopuksi toteaisin, että Euroopan parlamentti teki neuvotteluissa selväksi, aivan kuten jo 5.5.2009 ensimmäisessä käsittelyssä, että täytyy tehdä entistä enemmän – jotta eläinten käyttöä tieteellisissä tutkimuksissa voitaisiin vähentää minimiin. Ja tässä pyritään nyt toimimaan pitkäkestoisesti, mutta nykypäivänä emme vielä voi luopua eläinkokeista täysin. puolentoista vuoden ajan käytiin tiiviitä keskusteluja parlamentin sisällä, parlamentin komission ja neuvoston välillä, ja me onnistuimme todella siinä, että eläinten suojelun ja tutkimuksen välinen vaikea tasapaino löydettiin, koska näin voidaan tyydyttää tutkimuslaitosten ja yritysten tarpeet niin, että otetaan huomioon ihmisarvo ja terveys, mutta mutta samalla kuitenkin noudatetaan korkean tasoisia eläinsuojelun lainsäädännön tasoja. Tämä on asia, joka luo maailmanlaajuisesti hyvin korkeita standardeja. Ja vastaisuudessakin voimme olla johtavassa asemassa. Nyt on tärkeää, että tämän vuoden 7. huhtikuuta löydetty kompromissi saadaan, siis jonka neuvosto hyväksyi ilman vastaääniä, saataisiin hyväksyttyä myös parlamentissa toisessa käsittelyssä täysistunnossa. Loppu trilogi käsittelyssä varjoesittelijät sanoivat jo puoltavansa tätä tekstiä ja valiokuntamme puheenjohtaja on lähettänyt neuvostolle ja komissiolle asiaa koskevan asiakirjan. Ja nyt on niin, että tarkistuksia voidaan jättää, tämän minä sanon selkeästi, mutta sanon selkeästi myös sen, että olemme olleet yhtä mieltä varjoesittelijöiden kanssa siitä, että emme jätä tarkistuksia ja pyydän teiltä todella tätä, koska tästä tulee hyvä, hyvä mietintö ainoastaan silloin, jos saamme pidettyä kiinni tästä neuvottelutuloksesta ja olemme todella yksimielisiä. Saksa äänesti tyhjää, oma jäsenvaltioni äänesti siis tyhjää neuvostossa, eivät siksi, että he eivät ole käsitelleet asiaa kylliksi, vaan siksi, että Saksan ministeriön mukaan tämä ei mennyt kyllin pitkälle. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä Saksan maatalousministeriön kanssa, mutta nämä asiat on kirjattu myös Saksan perustuslakiin ja tässä syntyi ristiriitaa. Mutta Euroopan parlamentti ja tämä ongelma ei koske. Me saimme hyvän kompromissin aikaan. Tiedän, että Ranska olisi toivonut entistä enemmän tutkimusvapautta, mutta silti puolsi tätä. Ja Alankomaat olisivat toivoneet lisää eläinten suojelua, eläinten suojelua, mutta silti hekin puolsivat kompromissia, koska se on hyvä ja eläinten suojelijat sanovat, että tällä saatiin aikaan enemmän kuin he toivoivat, ja tämä sopii myös tutkijoille. Joten siksi pyytäisin, että tekisitte kaikkenne, jotta tämä tulos saadaan välitettyä valiokunnasta myös täysistuntoon. Äänestämme tästä syyskuun ensimmäisessä täysistunnossa Strasbourgissa. Ja haluan toivottavasti myös silloin kiittää teitä siitä, että kahden vuoden intensiivinen työ on saatettu päätökseen, mutta kiitos myös nyt toistaiseksi tehdystä työstä. Ja nyt edustaja Evans saa puheenvuoron. Thank you, Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Rova Jäglejä. Hän on todellakin tehnyt valtavasti työtä. Ja tässä päivitetään lainsäädäntöä, jota parlamentti on jo pitkään perään kuuluttanut. Teimme työtä kahden viimeisen vuoden ajan ja nyt ollaan sitten päästy tähän. Olemme saavuttaneet kaikki nämä asiat, jotka esittelijä esi- sanoi. Mutta kuitenkin, mitä minun ryhmääni tulee, on vieläkin kolme asiaa, jotka jatkuvasti otin esille kolmikantaprosessissa. Ja me uskomme, että jos nämä kolme kohtaa eivät muutu, niin silloin yhteinen kanta synnyttäisi lain, joka on heikompi juuri näissä kysymyksissä kuin tämänhetkinen lainsäädäntö. Jos voin lyhyesti näitä kuvata kaksi A-artiklassa tiukemmat kansalliset toimenpiteet. Yhteinen kanta toteaa, että jäsenvaltiot voivat säilyttää kansalliset toimenpiteet vallassa, kun taas me halusimme nähdä sen, että jäsenvaltiot voisivat hyväksyä myös kansallistoimenpiteitä. Siis jotkut jäsenvaltiot, jotka haluavat tiukempaa lainsäädäntöä, voisivat näin tehdä, niin kuin nyt voivat tehdä, niin että tässä olisi tällainen lainsäädännön ähm, virta eikä katto. Sitten mitä tulee vaihtoehtoisiin keinoihin, aina kun mahdollista, yhdessä kannassa tämä sana on, tarkoittaa sitä, että silloin tämä ei olisi lakisäänteistä silloin, kun on vaihtoehto saatavilla niin, että tätä pitäisi käyttää myös. Ja kolmanneksi kahdeksan artikla, mitä tulee apinoihin kaksikätisiin, niin tässä on sana huomattava vähentäminen, mitä tulee psykologisen fyysiseen toimintakykyyn tässä parlamentin raportissa on otettu tästä pois, tämä substantial olennainen otettu pois. Siis mm, apinoita siis voitaisiin käyttää tutkimuksiin koskien eh, ihmisten sairauksia, ovat kuinka liviä tahansa. Tämä ei ole mielestäni tarpeeksi vahva sanamuoto. Meidän ryhmämme pyrkii tekemään tarkistuksia näistä kolmesta asiasta, koska mielestäni tämä on todella huolestuttava asia. En halua mitenkään vähätellä Rova Jeeklen työtä, hän tuntee kyllä minun perusteluni näistä kolmesta asiasta. Kiitos. Merci, je donne maintenant la parole. Kiitoksia. Seuraavaksi Kapula Santos puheenvuoron. Obrigado, <clears throat> senhor presidente. Eh, este é um dossier, como todos sabemos. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on kyseessä hyvin arkaluontoinen asia. Tässä toimitaan hyvin pitkälti tunnepuolella. Ja puolentoista vuoden työ, senhän aloitti edustaja Parrish. Ja sitä edustaja Jägle on jatkanut. Mutta parlamentissa puhutaan enemmän eläinten oikeuksista kuin ihmisten oikeuksista. Tietysti tämä nyt mikään ihana ratkaisu ei ole, mutta kompromissi kuitenkin. Eli voin tiedottaa kollegoille, että ryhmä, poliittinen ryhmäni tukee edustaja Jegleä ja hänen mietintöään ja haluan vielä kerran onnitella häntä erinomaisesta työstä ja erinomaisesta tunnelmasta, jota hän on aina puolustanut, kun tämä työ on ollut käynnissä. Puheenjohtaja Edustaja Paulsen. Ja jag ska också tacka fru Minäkin kiittäisin eh, edustaja Jegleä tästä aivan erinomaisesta työstä, joka on tehty. Tämä kuuluu ehkä yhteen niihin harvoista kysymyksistä, jotka todella sitovat kansalaisiamme kautta Euroopan. Olen edustaja Evansin kanssa samaa mieltä siinä, että kyllä, ehkäpä haluaisimme sanoa, saada nuo yksityiskohdat mukaan, mutta se kompromissi, joka nyt on esillä, on ainoa mahdollinen, johon voimme päästä. Ainakin tällä hetkellä. Olin Eurogroupin vuosikokouksessa viime viikon lopulla ja siellä oltiin hirvittävän peloissaan siitä, että tämä sopimus nyt karjoutuisi. Eli olen edustaja Jeglen kanssa aivan samaa mieltä. Vetoan teihin, älkää esittäkö tarkistuksia. Yritetään nyt soutaa maihin tämä sopimus ja olla iloisia siitä, että näin pitkälti on päästy, nyt pitkälle on päästy, sillä minä uskon, että nyt on onnistuttu löytämään tasapaino nykyaikaisen tieteen ja tutkimuksen tarpeiden ja aika sitoutuneen asenteen välillä, joka monilla on eläinten hyvinvointiin. Edustaja Jägel, tuen teitä. Toivon, että saadaan 100 prosenttia teidän taakse. Olen hieman Äh, epäilevän joidenkin suhteen ryhmässäni, mutta toivon, että kaikki tulkevat teitä. Kiitoksia edustaja Jegille. Saatte sitten tässä äh, tehdä johtopäätökset. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Robert Evans ja Paulsen ja Kaapula Santos, kiitän teitä. Evans Tiedän, mitä mieltä olette ja mitä asioita tästä vastusta. Olemme keskustelleet jo pitkään asiasta ja olen pyrkinyt pääsemään todella kompromissiin. Mikään tässä maailmassa ei ole ihanteellista, ainakin omassa maailmassani näin on. Mikään kompromissi ei koskaan ole paras mahdollinen, eikä tämä ole maailman loppu. Mutta toisaalta olen ollut parlamentissa vuodesta 1999 lähtien ja kun nyt pohdin, kuinka usein on vaadittu tämän direktiivin uudistamista, ja tämä oli aina niin hankala, että kukaan ei halunnut asiaan puuttua. Komissio lähti töihin, neuvosto on tehnyt asioita ja me olemme työskennelleet. Ja kun katsoo, kuinka paljon eri tahoja on ollut työssä mukana, kuinka paljon ajatuksia, vaatimuksia kuinka paljon eri lankoja piti vetää tähän kompromissiin yhteen. Halusin tehdä myös Saksaan selväksi sen, kuinka vaikea tämä tilanne on. Kaikesta tästä huolimatta olen sitä mieltä, että me kaikki, myös te Evans, eli me kaikki yhdessä olisimme tämän takana, ja jos näin olisimme, niin kaikki pääsisimme yhdessä tähän kompromissiin – ja nyt en voi tehdä muuta kuin todella kiittää teitä kaikkia ja todella pyytää, että tämä mietintö viedään vielä näiden kahden vaiheen läpi. Eli ensin valiokunnan äänestyksen läpi ja sitten täysistunto äänestyksen läpi. Tämä on ensimmäinen asiakokonaisuus, jossa on toimittu Lissabonin sopimuksen pohjalta ja tämä on ollut meillekin aivan uusi tilanne joulukuun ensimmäisen päivän jälkeen. Olemme joutuneet muuttamaan ajatustapaamme ja tässäkin olemme antaneet parlamentille esimerkin siitä, miten hyvin tässä on pystytty toimimaan. Joten kiitos kaikille. Kiitoksia. Ja lopuksi anna puheenvuoron sitten vielä edustaja Nikolsonille aivan lyhyeksi puheenvuoroksi. Niin, tämä on jatkunut jo viime paalikaudella koska Paris, kun hän oli puheenjohtajana, vei tätä asiaa myös eteenpäin. Ja haluaisin todellakin onnitella Rova Jegleä hyvästä työstä. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, jos on mukana, vaan erittäin hankala. Mielestäni hän on sanonut todennäköisesti parhaan mahdollisen kompromissin, joka nyt oli saatavissakin tässä vaiheessa. Ja minä ainakin kehottaisin valiokuntaa hyväksymään tämän, koska se on nyt niin hyvä, mihin vaan voidaan tässä vaiheessa päästä. Ja pitäisi nyt jättää tämä täkseen ja pidetään tästä kannasta kiinni, koska olen tosiaankin sitä mieltä, että esittelijä on tehnyt erittäin hyvää työtä. Hän on yrkinyt saamaan aikaan mahdollisimman hyvän kompromissin. Tietenkin kompromissi ei ole paras asia ja me haluaisimme joskus jotakin asioita lisää, mutta tämä todellakin nyt varmastikin on niin hyvä kuin vain voi olla. No niin, nyt keskeytämme kokouksen kello 16.15 asti ja sen, silloin käymme keskustelua Espanjan ympäristöministerin kanssa.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 Bonjour de nouveau. Je souhaite la bienvenue à Madame Elena Espinosa, présidente en exercice du Conseil et ministre de l'Environnement et des Affaires rurales. No niin, toivotan tervetulleeksi tänne Espanjan ympäristöministerin tänne näkemysten vaihtoomme. Kollegamme pitäisi puheenvuoron tähän aluksi selvittääkseni teille tätä tilannetta. Nessuna spiegazione. Benvenuta signora. Tervetuloa, ministeri Spinoza. Minun kylästäni Etelä-Italiasta tulee erinomaisia kirsikoita, joihin parhaiten turustuu niitä maistamalla. Ja siksi me halusimmekin kirsikan tuottajien ja oma kyläni toimesta tuoda tänne näitä kirsikoita maistiaiseksi. Meidän järjestömme toimii niin, että taataan jäljitettävyys ja hyvä laatu. Ja olen todella ylpeä voidessanne voidessani äh, tässä esitellen tätä meidän hienoa tuotettamme teille ministerille ja parlamentin kollegoilleni. Kiitoksia. Merci beaucoup. Madame la ministre va nous... Hyvä. Ministerihän esittelee meille Espanjan puheenjohtajakauden työn tulokset maantalouspuolella. Muistutan siitä, että puheenjohtajavaltio puhui, on varsinkin käsitellyt tätä pakettia vuodella 2013-2020 lainsäädäntöä, maatalouden ja elintarviketeollisuuden välistä suhdetta. Ja toukokuussa järjestimme tästä yhteydestä keskustelun. Lisäksi on puhuttu naisten asemasta maaseutuympäristössä ja me olemme kehittelemässä siitä mietintöä. Hyvä ministeri, teillä on puheenvuoro. Muchas gracias. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää, hyvät parlamentin jäsenet. Ennen kuin aloitan puheeni, haluan kiittää herra Silvestre tästä yksityiskohdasta, on tärkeää, että ihmiset voivat todella henkilökohtaisesti nähdä, kuinka korkealaatuisia maataloustuotteita meillä Euroopassa on. Tulin puhumaan tänne teille Espanjan puheenjohtajakauden tuloksista neuvoston maatalousministeriössä. Kuten tiedätte, tämä oli nyt neljäs kerta, kun Espanja toimi unionin puheenjohtajavaltiona. Tämän kauden aikana tämä kausi oli tavallaan erilainen verrattuna edellisiin puheenjohtajakausiimme, koska nyt otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksen uudet säännöt. Samoin meidän täytyy muistaa, että komissio nimitettiin hyväksyttiin virallisesti vasta helmikuun lopussa. Ja näin maataloudessa aloitimme yhteispäätösmenettelyn Euroopan parlamentin kanssa. Nämä olivat kolme tärkeää piirrettä, jotka olivat tyypillisiä tälle puheenjohtajakaudelle. Haluan lähteä siitä, että tämä yhteinen työskentelytapa Euroopan parlamentin kanssa varmasti tulee edistämään Euroopan unionin vakautta, toiminnan vakautta. Tätä kautta tulevat päätökset ovat entistä demokraattisempia ja paljon lähempänä kansalaisten todellisia huolenaiheita Euroopassa. Ja kun käsittelen tätä itse aihetta, niin rinnastan tässä niitä kysymyksiä, jotka otin esiin ollessani täällä valiokunnassa viime helmikuussa. Tuolloin totesimme, että meidän työmme maatalouskysymyksissä tulevat keskittymään siihen, että maatalous ja elintarviketuotanto ovat strategisen tärkeitä Euroopalle. Ja kun katson, mitä parlamentti ja tämä valiokunta ovat tehneet näiden kuuden kuukauden aikana, olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä viesti välittyy koko yhteiskunnalle. Maatalousministeriössä, jota ylpeydellä tällä kaudella johdin, mutta myös täällä parlamentissa me kaikki tiedämme, kuinka paljon on pelissä, kun puhumme maatalouden tulevaisuudesta. Nyt haluaisin kertoa tarkemmin siitä, minkälaiset töitä Espanjan puheenjohtajakaudellaan vei eteenpäin. Ensinnäkin yhteinen maatalouspolitiikka ja sen tulevaisuus. Tällä hetkellä maatalous, aivan kuten muutkin alat, kärsivät talouskriisistä, joka on maailmanlaajuinen ja joka on vaikuttanut voimakkaasti Euroopan unionin. Ja näin komissio on laatinut kokonaisvaltaisen vastauksen näihin kysymyksiin ja tähän liittyen EU 2020-strategian, jonka ohjelma on kunnianhimoinen, jossa puututaan niin haasteisiin, joita meillä on, jotta Euroopan unionin maatalouspolitiikka olisi kestävää, ja jotta sillä päästäisiin eroon kriisistä. Ja totta kai maatalouspolitiikan täytyy liittyä tiiviisti tähän strategian. Tätä mieltä ovat Espanjan puheenjohtajavaltiona ja samoin komissio. Ja sitoumukset näkyvät myös Euroopan Eurooppa-neuvoston päätelmien teksteissä kesäkuulta ja huhtikuulta. Ja näistä, tässä näkyvät kaikki 2020-strategian tavoitteet. Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteista ja EU 2020 tavoitteista keskusteltiin maaliskuussa – ja sitten epävirallisessa maatalousministereiden kokouksessa toukokuussa Meridassa. Samoin on tavattu useaan otteeseen jäsenvaltioiden edustajia ja maataloussektorin edustajia. Ja useat jäsenvaltiot tai suurin osa niistä ja samoin maatalousalan järjestöt, osuuskunnat komissio ja tämä valiokunta parlamentissa tukevat kaikkia näitä tehtyjä päätöksiä. Tällä kaudella saatiin aikaan myös suurta edistystä markkinavälineiden tarkastelussa ja siinä, kuinka puututaan hintavolatiliteetin kasvuun. On hyväksytty neuvoston päättelmät, joita useimmat valtuuskunnat tukivat ja samoin puheenjohtaja Troikka, Espanja, Belgia ja Unkari yhdessä tukivat. Ja hyvät naiset ja herrat, nyt haluaisin kiinnittää huomioon siihen, minkä eteen ponnisteltiin koko tämän kauden ajan, jotta todella saataisiin aikaan sellaista politiikkaa, joka voisi jatkua myös vuoden 2013 jälkeen. On tärkeää, että yhteinen maatalouspolitiikka on jatkossakin voimakasta ja sillä saadaan tarvittavat resurssit. Espanjalle puheenjohtajavaltiona oli tärkeää, että se sai kaikkien Euroopan toimielinten tuen taakse, erityisesti tämän parlamentin ja tämän valiokunnan sekä sen puheenjohtajan Paolo de Castron tuen taakseen – koska maataloudella on niin suuri vaikutus kasvun ja työllisyyden kehittämisessä sekä maaseutuympäristön toiminnan jatkuvuudessa ja siinä, että pystytään vastaamaan maailmanlaajuisiin elintarvikkeen haasteisiin ja niin, että samalla kunnioitetaan myös ympäristöä. Olemme jatkamassa töitä sen tekstin perusteella, joka hyväksyttiin tässä valiokunnassa hiljattain. Ja meidän huolenaiheemme olivat samankaltaisia kuin teillä. Te käsittelitte Lionin mietintöä, jossa käsitellään hyvin pitkälti samoja asioita kuin neuvostossa. Ja neuvosto jatkaa työntekoa tämän Euroopan parlamentin kannan pohjalta. Toivottavasti hyväksytte tämän kannan ensi viikolla. Kaiken kaikkiaan tämä voi vaikuttaa helpolta, mutta kun tulimme tänne kuusi kuukautta sitten, ajattelimme sitä, kuinka tärkeää maatalouspolitiikka olisi saada mukaan EU 2020 strategiaan. Onneksi nyt se on päässyt siihen mukaan ja haluan todella korostaa sitä, että työ on ollut tiivistä, tehokasta ja siihen on osallistunut paljon ihmisiä, joita haluan todella lämpimästi kiittää. Toinen prioriteettimme oli se, että lisätään maatalouden ja elintarviketeollisuuden kilpailukykyä. Tähän aiheeseen liittyy useita kysymyksiä, joiden tiimoilta Espanja teki tällä kaudella töitä. Toisaalta elintarvikeketjun entistä parempi toimivuus ja siihen liittyvä hinnanmuodostus, avoimuus ja tuotajajärjestöjen sekä muiden aloilla toimivien ponnistelut. Ja keskusteluiden perusteella – hyväksyttiin puheenjohtajavaltion päätelmät, jotka korostavat sitä välttämättömyyttä, että meidän täytyy tehdä elintarvikeketjusta kestävä ja meidän täytyy tehostaa sen rakenteita ja vakauttaa koko maatalousalaa. Ja tässä olimmekin samoilla linjoilla teidän kanssanne. Tällä kaudella meillä oli kolme yhteistä seminaaria, joissa käsiteltiin maatalousalan kilpailukykyä, joiden tulokset olivatkin lupaavia. Ja olen tyytyväinen siitä, että Boven mietintö hyväksyttiin. Se koskee toimivampaa elintarvikeketjua ja sekin hyväksyttiin juuri hiljattain Euroopan parlamentissa. Toinen kysymys, josta laajasti keskusteltiin tällä kaudella, oli eurooppalaisen tuotantomallin kilpailukyky. Päätelmät, jotka laadittiin näiden keskustelijoiden, tai jotka hyväksytään siis keskusteluiden perusteella A-kohtana huomisessa ministerineuvoston kokouksessa, ovat saaneet kaikkien jäsenvaltioiden tuen taakseen. Meidän täytyy jatkossakin taata tuotantomme laadukkuus, turvallisuus ja käyttää sellaisia välineitä, joiden avulla taataan se, että tämä malli tuo mukanaan lisäarvoa ja parantaa kilpailukykyä. Meidän täytyy myös tiedostaa se, että eurooppalaiset tekniset säännöt pitää etukäteen hyväksyä tieteelliseltä pohjalta. Ja täytyy totta kai ottaa huomioon myös taloudellinen tai sosioekonominen vaikutus, joka niillä on. Samoin viestintää täytyy entisestään tehostaa, jotta tulee selväksi kansalaisille myös se, minkälaisia ponnistuksia täällä alalla todella tehdään, jotta voidaan vastata kuluttajien toiveisiin. Ja sitten viimeinen suuri kokonaisuus, josta jo puhuinkin myös puheenjohtajakautemme alussa, oli sukupuolten tasa-arvo. Ja se on ollut hyvin laaja-alainen, kaiken kattava painopistealue meidän töissämme tällä kaudella. Ja halusimme, että se näkyy selkeästi EU-tasolla. Se on meistä äärimmäisen tärkeää niin että se toteutuu myös maataloudessa, jotta maatalo- maaseutualue voi kehittyä entisestään. Se, että naiset pysyvät maaseutualueilla, on parasta sille, että tuotanto jatkuu. Tällä kaudella keskittyimme sukupuolten tasa kysymyksiin Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun näistä kysymyksistä keskusteltiin maatalousministeriön kokouksissa. Komissio on ilmoittanut, että sen mukaan olisi fiksua ottaa sukupuoli tasa-arvokysymykset seuraavan YMPn uudistuksen mukaan. On hienoa, että myös Euroopan parlamentti on kiinnittänyt erityistä huomiota tähän kysymykseen. Haluan kiittää siitä mahdollisuudesta, jonka annoitte ministeriölle, jota edustan siitä, että saimme esitellä teille asiakirjan, joka koskee naisia maaseutualueella ja maataloudessa. En halua päättää tätä puheenvuoroani niin käymättä läpi joitakin muita kysymyksiä, joissa on päästy merkittävästi eteenpäin tällä kaudella. Yksi näistä on yksinkertaist- lainsäädännön yksinkertaistamishanke – ja siihen liittyvä ehdollisuus ennen kaikkea. Haluaisin viitata erinomaiseen yhteistyöhön, jota on tehty myös äärialueiden osalta ja toivottavasti huomisessa neuvoston kokouksessa hyväksytään tätä aihetta koskeva asiakirja. Tämä on ensimmäinen maatalousalan yhteispäätösmenettelyn lainsäädäntöasiakirja, ja kuten näette, tällä kaudella oli hyvin paljon haasteita, niin, mutta olemme saaneet paljon hyviä tuloksia aikaan. Olemme ylpeitä siitä, että saimme olla puheenjohtajavaltiona EU-ssa tällaisena aikana, joka on näin äärimmäisen merkittävä Euroopan maatalouden tulevaisuuden kannalta. Toivottavasti minä ministerinä ja neuvoston edustajana olen pystynyt vastaamaan niihin toiveisiin, joita kansalaisillamme on. Ja lopuksi haluaisin kiittää kaikkia tämän valiokunnan jäseniä, jotka ovat osallistuneet niihin moniin kokouksiin, joita olemme omalla kaudellamme järjestäneet. Täällä Euroopassa, mutta myös Euroopan rajojen ulkopuolella. Voitte olla varmoja siitä, että tuemme teitä jatkossakin näiden töiden osalta. Belgia jatkaa nyt Troikan seuraavana puheenjohtajavaltiona ja se jatkaa tämän ohjelman eteenpäin viemistä, josta sovimme sekä Belgian että Unkarin kanssa – Ja todella teemme yhteistyötä varmasti kaikessa siinä, missä yhteistyöhön kykenemme. Grazie davvero. Kiitoksia, hyvä Elena. Kiitoksia tästä erinomaisesta puheenjohtajakaudesta, jota johdit. Ja kuten kerroit, vei meitä paljon eteenpäin monissa asioissa toimit sekä maatalous että kalastus että ympäristöministeriön johdossa. Nämä olivat kaikki hyvin tärkeitä aloja ja osoittavat, kuinka voimallisesti olet toiminut näissä kysymyksissä. Kiitoksia myös yhteistyöstäsi parlamentin kanssa. Olemme tehneet hyvää yhteispeliä ja me valiokuntana olemme tätä arvostan, että arvostamme sitä todella. Ja Meridan epävirallinen kokous oli hyvin merkittävä. Tämä osoitti, kuinka hyvin neuvosto ja parlamentti etenevät käsi kädessä. No niin, nyt voimme siirtyä kysymyksiin. Ensin Eras Garcia. Sí, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Luulen, että ensin antaisitte puheenvuoron koordinaattorille, niin hän myös tehdään, mutta joka tapauksessa kiitän puheenvuorosta. On totta, että Ensinnä pitää kiittää ministerineuvoston puheenjohtajaa hänen läsnäolostaan tänään ja myös muissa yhteyksissä tällä kaudella, koska on aivan totta, että ministeri on todellakin pyrkinyt olemaan mukana meidän kanssamme tämän tyyppisissä yhteyksissä. Ja myös on totta, että pitää myöntää, että puheenjohtajavaltio Espanja on ponnistellut sen puolen, että tasa-arvo, naisten ja miesten välinen kohtelu, tasa-arvo, maaseutukysymykset otettaisiin huomioon. Siksi on mielestäni tärkeää, että tämä tulee esiin, koska naisillahan on ratkaiseva rooli tässä, näissä kysymyksissä. On ikävää, että tämä tapahtuu talouskriisin yhteydessä, joka estää kaikenlaiset taloudelliset toimet ja ne ovat kuitenkin kaikkein merkittävimpiä, jotta voidaan edistää naisten asemaa maaseudulla, joten nämä hyvät aikomukset voivat jäädä pelkäksi luonnokseksi, eivätkä näin suurempaa tulevaisuutta sitten me tulee maatalouteen ja teknisiin kysymyksiin, en voi jakaa ministerin kanssa hänen myönteistä näkemystään tästä kaudesta. Sanon tämän sen takia, että en usko, että hän on ollut mukana tässä maatalousvaliokunnassa, kun sikä mitä tulee meidän huoleis, huoliimme. Ensimmäinen suuri huolenaiheemme tietenkin liittyy YMPn tulevaisuuteen 13 vuodesta eteenpäin, mitä tapahtuu YMPlle tulevaisuudessa, mitä tapahtuu suurelle tuille, mitä tapahtuu toiselle pilarille, mikä on poliittisen, teidän poliittisen ryhmänne kanta, Euroopan sosiaalisten kanta asiassa? Tuleeko olemaan yksi vai kaksi pilaria? Haluatteko yhteisrahoitusta tuille ensimmäisessä pilarissa, niin kuin on ehdotettu tässä asiakirjassa, joka hyväksyttiin ministeriössä, vai todellakin oliko tämä tällainen väärähälytys ja alan huoli oli turhaa? Sanon tämän siksi, että yhteisrahoitus oli tällainen toistuva kysymys näiden tällä kaudella, tällä kaudella missä tahansa maatalous kokouksessa, jotta olemme johon olemme meppeinä osallistuneet. Myös te ette ole mitenkään puolustaneet sen puolen, että voitaisiin lähentää ne kantoja ajatellen YMPn tulevaisuutta. En usko, että on saatu aikaan tarvittavasta määrän tuloksia. Enkä ole saanut siitä, että on lähennetty kantoja niin erilaisten maiden välillä, kuten esimerkiksi Ruotsi, Suomi, Unkari ja sitten vaikka Espanja. Ja uskon lisäksi, että on unohdettu maatalouskysymykset neuvostossa. En jää mielipidettäni, kun sanotte, että Tämä on huomattavalla tavalla vaikuttanut 2020 strategian. Rova ministeri, kolme riviä on tälle asialle uhrattu. Siinä sanotaan, että kaikki nämä yhteispolitiikat mukaan lukien YMP ja kohesiopolitiikka, niitä tuetaan myös 2020 juuri muuta ei sanota, joten en usko, että tämä on mikään menestys. Jos menestystä pidätte sitä, että on poliittisia, mainitaan yhteinen maatalouspolitiikka, niin se on sitten teidän mielipiteenne. Lopuksi haluan sanoa teille, että minä uskon, että tämä maatalousministeriö ei ole sanonut aikaan mitään uutta, mitä tulee kolmansien maiden tuontiin, eikä mitään uutta saatu aikaan. Rajavalvonta, jota täytetään sopimusta kanssa solmittu vaikka Marokon kanssa. Te olette lykänneet asioita, jotka eivät kiinnostanut teitä, kuten esimerkiksi tämä sopimus Marokon kanssa, koska näyttää siltä, että teidän puheenjohtajakautta tätä ei pysty allekirjoittamaan, ja viljelijät ovat huolissaan siitä, mitä tapahtuu sopimukset kolmansien maiden kanssa, ja mitä tapahtuu neuvottelut kavataan uudestaan. Sitten ei yhtään tukea, ei mitään sanoja komissaari Jolloksi silloin, kun hän puhui niinkin tärkeästä asiasta kuin öö, varmuus ja tulosta. Espanjassa on tehty asioita myös tämän puolesta jo kymmeniä vuosia sitten. Olisitte voineet aloittaa tietenkin keskustelun kunnolla tästä yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Grazie, Erones Garcia. Do la parola a Luis Capula. Kiitoksia seuraavaksi Luis Capula Santos. Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tervehtiä ministeriä ja kiittää häntä erinomaista puheenjohtajakaudesta. Seurasin hyvin tarkkaan kaikkea sitä, mikä on tehty ja voin itse henkilökohtaisissa nimissäni ja poliittisen ryhmäni nimissä todeta, että arviomme on erittäin myönteinen. Ei pelkästään siitä syystä, että on päästy, päästy hyvin tuloksiin vaikeana aikana, vaan myös siitä syystä, että olette aina käytettävissämme ja selkeästi tulkitsitte oikein Lissabonin sopimuksen henkeä. Kävitte monta kertaa parlamentissa, mikä merkitsi myös teiltä henkilökohtaisia uhrauksia. Ja olette tavannut paljon jäsenvaltioiden edustajia, maatalousjärjestöjen edustajia, ja uskon, että eurooppalaiset maanviljelijätkin suhtautuvat erittäin myönteisesti tähän teidän puheenjohtajakauteenne. Espanjan puheenjohtajakauden rooli on erittäin tärkeä. Varsinkin kun tarkastellaan tätä 2020-strategiaa. Siitä ei ehkä ole puhuttu kovasti ja alusta itse asiassa ei puhuttu lainkaan. Mutta kuitenkin Maatalous, joka on strategisesti hyvin tärkeä, on myös otettu huomioon 2020-strategiassa. Haluaisin myös kiittää teitä siitä, että aloititte ähm, maatalousuudistuksen ja että nämä asiat tulivat esille ja että otettiin esille nimenomaan maanviljelijöiden edut eikä niinkään jäsenvaltioiden etuja haluaisin todeta, että meistä suuri osa harmittelee sitä, että kautenne päättyy. Toivomme teille kaikkea hyvää tulevassa työssänne ja toivon, että, että Espanjan tuuri ei ole yhtä hyvä kuin seuraavassa jalkapalottelussa kuin mitä se on nyt on ollut tämän puheenjohtajakautenne aikana. Grazie Luis. Adesso ho chiesto la parola. Kiitoksia. Seuraavaksi Albert Dess. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä neuvoston puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte tänään tänne valiokuntaan ja samoin siitä työstä, jota olette tehnyt Euro- äh, Espanjan puheenjohtajakaudella. Tässä valiokunnassa ei tehdä työtä niinkään puoluepoliittisesti, vaan keskitytään itse asiaan. Haluamme tehdä päätöksiä asioista. Ja nyt on hieman ongelmallista löytää tässä nyt sellaisia päätöksiä, jotka olisivat maatalouspolitiikan kannalta myönteisiä. Te puhuitte 2020-strategiasta, mutta haluaisin tietää, mitä myönteistä te saitte tuotua tähän strategiaan. Espanja on iso jäsenvaltio ja maatalouspolitiikan uudelleen muotoilun kannalta. Espanja on tärkeä maa ja siksi olisi tärkeää, että Espanja todella vaikuttaisi myönteisesti YMP ja kuten täällä jo sanot, kuten ja sanottiinkin, en kuullut mitään puheessanne siitä, onko ensimmäinen pilari vielä voimakas tulevaisuudessakin tai toinen pilari, ja mitä tapahtuu äh, tietylle rahoitukselle. Ja samoin puhuitte elintarvikeketjun parantamisesta. Me äänestimme tästä tänään ja meidän täytyy tehostaa maatalouden roolia tässä. Ja tämä täytyy todella vahvistaa niin, että se toimii. Ja valitettavasti neuvoston kannalta erittäin negatiivista on se, että Merkosurin kanssa aloitettiin neuvottelut uudelleen. YMP tulevaisuus vuoden 2013 jälkeen. Käsittelemme tätä nyt siis parlamentissa tulevina kuukausina ja sitten neuvoston kanssa yhteispäätösmenettelyssä. Mutta emme pääse eteenpäin jos tiettyjä kriteereitä ei noudateta, jos Merkosuurilta ei vaadita samoja kriteereitä kuin meiltä, niin silloin maatalouspolitiikka ei täytä sille toivomaamme tehtävää. Ja siksi toivoisinkin Espanjalta, että merkosurin neuvotteluissa ja muissa kahdenvälisissä neuvotteluissa tuetaan tätä eurooppalaista mallia. Ja jos voitte antaa vakuutuksen, että näin tullaan tekemään, olisin hyvin tyytyväinen. Kaikesta huolimatta haluan kiittää teitä teidän tekemästänne työstä. On toivottavaa, että löydämme maatalouden kannalta järkeviä ratkaisuja. Grazie Albert. Kiitos Albert seuraavaksi García Pérez. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää rouva ministeriä läsnäolostaan tänään valiokunnassa. Samoin tästä viime kuukausien työstä maataloudessa ja maaseudun kehityksessä. Olen samaa mieltä siitä, että tämä on tapahtunut varsin tärkeässä vaiheessa mitä tulee siihen, mitä tehtiin neuvostossa, mitä parlamentissa koskien tulevaa YMPtä. Uskon, että tämä kaikki on vaikuttanut siihen, että saadaan aikaan suurempaa varmuutta sektorilla. Tämä on mielestäni ratkaisevan tärkeä kysymys. Epävarmuus viljelijöiden kohdalla Euroopassa synnyttää todellakin suurta epävarmuutta huolta, mitä tulee tulevaisuuteen. Uskon, että tehty työ mitä neuvostossa on tehty, samoin täällä parlamentissa. On saatu pohja keskustelulle, jolla pyritään takaamaan YMPn tulevaisuus vuoden 13 jälkeen. Tämä on ratkaisevan tärkeä. En usko, usko, että nyt on hetki provosoida yhteenottoja tai suurempaa epävarmuutta kuin jo sektorilla on olemassa. Näin ollen olisikin tärkeää, että täältä parlamentista käsin ja valiokunnastamme lähettäisimme tämän viestin yhdellä äänellä, ihan niin kuin neuvostokin tekee siitä, että maatalouden tulevaisuus on realiteetti ja voi olla. Ja kun tämä on otettu mukaan EU 2020-strategia, tämä on ratkaisevan tärkeä. Olen pannut merkille, mitä puheenjohtajan valtio on tehnyt työssään tässä asiassa ja miten parlamentissa asia on työstetty komission puhe, valiokunnan puheenjohtajan toimesta ja monet muut kollegat ovat myös avustaneet asiassa kun puhutaan Euroopan tulevaisuudesta ilman, että otetaan huomioon panos, joka syntyy maataloudesta, niin ei tällaista voida ymmärtää. Ja näin ollen on aivan ratkaisevaa tärkeää, että tämä tulee mainituksi ja tätä asiaa pitää nähdä, tämä asia pitää nähdä myönteisenä kehityksenä. Sitten kysymykset, jotka liittyvät naisiin ja maaseutuun. Nämä ovat myös ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä. Minulla on ollut tilaisuus osallistua tapaamiseen maatalousnaisten kanssa. Sieltä syntyi yksimielisyyttä siitä roolista, joka naisella on maaseudun tulevaisuuden yhteydessä. Siksi on tärkeää, että jatkossakin korostamme tätä asiaa tässä valiokunnassa. Ja korostamme myös komissiolle, että se kehittää kaikkia tarvittavia kehittämistä aloitteita, jotta voidaan edistää naisen asemaa maaseudulla, taata mahdollisuudet ja taata tätä kautta myös tulevaisuus, josta täällä puhumme. Sitten lopuksi, mikä merkitys Riolla voi olla näissä kysymyksissä ja miten Belgia ja Unkari tulevina puheenjohtajavaltioina voivat vaikuttaa. Nyt haluaisin toistaa, että on aika yhdistää voimat, saada aikaan poliittista tahtoa, eikä tehdä tästä kysymyksestä mitään yhteenottoasiaa, vaan osoittaa ja näyttää sektorille, viljelijöille, naisille ja miehille Euroopassa, että meidän pyrkimyksemme tulevat näkymään ty- konkreettisena työnä ihan niin kuin puheenjohtajavaltio Espanja on kaudellaan toiminut. Kiitos. Grazie, grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi Sikierski. Podniosła pani minister bardzo ważne kwestie swoim... Hyvä ministeri, puhuitte erittäin tärkeistä asioista tämän alustuksenne aikana. Mainitsitte elintarvikealan ja totesitte, että se on erityisen tärkeää Euroopan turvallisuudelle. Lisäksi puhuitte kestävästä kehityksestä, kuten myöskin mainitsitte tuon sektorin konsolidoinnista. Mainitsitte myös Euroopan tuottavuusmallin ja sen kilpailukykyisen luonteen. Nämä ovat tärkeitä asioita minullekin ja tässä yhteydessä haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Argentiina asettaa meille rajoitteita kauppasuhteissaan Euroopan unioniin. Mietin, mikä Euroopan unionin kanta on. Uskoakseni meidän pitäisi ryhtyä tiehin, tiettyihin toimenpiteisiin VTOssa. Ehkäpä neuvottelut Merkosurin kanssa pitäisi keskeyttää. Olemme yllättyneitä, että Kolme päivää näiden neuvotteluiden käynnistämisen, käynnistämisen jälkeen Argentiina on sisältänyt nämä rajoitukset mm, toimintaansa. Tiedämme, että heinäkuun alussa käydään toinen neuvottelukierros ja haluaisimme saada tietoa siitä. Haluaisimme saada tietoa näistä neuvotteluista. Meillä on kerrottu, että kyseessä ovat pelkästään tekniset seikat, mutta nyt onkin saanut tietoa, että kysymys on ihan täysmittaisista neuvotteluista, ei pelkästään teknisten seikkojen sopimisesta. Minusta vaikuttaa siltä, että tässä nyt ikään kuin myydään perhehopeat ja luovumme omista intresseistämme. En ymmärrä, ymmärrän kyllä siis miksi kauppa täytyy vapauttaa, mutta jos se haittaa meidän maataloussektoriamme, niin kyllähän viljelijöitä silloin täytyy suojella. Täytyy selvittää sitä, miksi asioista päätetään näin. Täällä väitetään, että asiat tehdään jollain tavalla salaisesti selän takana ja asiat tulevat esille takaven kautta. Se ei minusta ole oikein, koska minusta vaikuttaa siltä, että tietoisesti vahingoitamme eurooppalaista maataloussektoria. Itse mainitsitte eurooppalaisen maatalousmallin ja sen kilpailukykyisen mallin. Minusta me tarvitsemme vakautta nyt, sillä Tämä vaikuttaa ihmeelliseltä toiminnalta. Tässä on ryhdytty tiettyihin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi neuvottelut Perkosuuden kanssa. Prego. Kiitos seuraavaksi Matu. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää ministeri hänen työstään, mutta olisin halunnut kuitenkin pitää tätä työtänne erinomaisena, kuten Kapula sanoi, mutta valitettavasti en tähän pysty, koska ei maanviljelijöitä voi huijata näin helposti. Maatalouden täytyy tai maatalous ei ole Espanjan hallitukselle mikään painopistealue, eikä se ole ollut sitä myöskään teidän kaudellanne. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on menetetty suuri mahdollisuus toimia tällä strategisella alalla. Ja mitä sitten tulee näihin äärialueisiin? Tämä on tärkeä mietintö, kyllä. sitten tässä puhuttiin tulevaisuudesta, ehkä hieman rivien välistä – joistakin laajemmin, no joistakin kysymyksistä laajemmin, toista taas vähän vähemmän. Sitten kysymys, josta olitte kaikkein ylpein, olivat vapaakauppasopimukset ja kahdenväliset sopimukset. Ulkoministeri piti tätä erinomaisena. En tiedä, missä maatalousministeri oli, kun näistä sovittiin kun tehtiin vapaakauppasopimus Kolumbian ja Perun kanssa. Näistä ei ole muuta kuin haittaa Espanjan ja Euroopan bananin tuottajille, ja tämä laskee Ja En tiedä, pyydetäänkö tässä minkäänlaista kompensaatiota miten hallitus tähän suhtautuu ja missä maatalousministeri ministeriö oli, kun laadittiin nämä äärimmäisen kielteiset sopimukset Mercosurin kanssa? Missä maatalousministeriö oli, kun laadittiin kauppasopimuksen Marokon kanssa? Näistä sopimuksista neuvoteltiin, mutta ne olivat äärimmäisen huonot e- espanjalaisille maanviljelijöille ja Tässä ei edelleenkään oikein suhtauduttu hintoihin ja petoksen vastaisiin kysymyksiin. Tässä ei pyrit puuttumaan näihin kysymyksiin, vaan päinvastoin sopimukset edistävät toista osapuolta edelleen. Minä toivon, että ainakin hallitus pystyy jatkossa puoltamaan niitä kysymyksiä, jotka nyt jäivät huomiotta. Seuraava puhuja. Gribētu pievienoties tiem kolēģiem, kas izteica Espinozas kundzes darbu. Kiitoksia. Haluan kiittää eh, eh, ministeri Espinosaa työstä näiden kuuden kuukauden aikana. Voi vain kuvitella, miten vaikea tehtävä kyseessä on ollut, kun kuuden kuukauden aikana on, pyrkin, on pyritty tekemään näitä eri hankkeita ja sopimaan asioista 27 jäsenvaltion välillä. Olen uusi edustaja täällä. Minut on valittu ensimmäistä kertaa ja Liettua, jota edustan, on myöskin uusi maa Euroopan unionissa. Olen sitä mieltä, että me kaikki yhdessä, kaikki Euroopan parlamentin jäsenet, emme valvo riittävästi omien hallitustemme toimia. Se, millä tavalla hallitukset toimivat näissä asioissa, jotka ovat niin tärkeitä meille. Ja tästä syystä Tästä syystä nämä hallituksen kannat eivät sitten sovi yhteen, jotta saataisiin aikaiseksi kunnoista palkkaa, kunnoista, eh, kunnoista sopimusta. Olen kuullut myös, miten on todettu, että miksi kannattaa puhua yhteistä maatalouspolitiikasta vuoteen 2013 asti jos ei voida antaa yksinkertaisia vastauksia. Yhtäältä voidaan kuulla, että 40 Euroopan unionin, miljoona Euroopan unionin asiakasta kuuluu, asukasta kuuluu ryhmään, joka elää alla köyhyysrajan, ja että meidän täytyy ottaa käyttöön erilaisia rajoitteita, kun halutaan vähentää elintarviketuotantoa. Tiedän, että Liettuan tilanne on aivan erityinen tässä suhteessa, koska Liettuassa meillä on erittäin paljon maata käytettävissä. Ja koska ne tärkeät ovat kuitenkin tärkeitä Euroopan unionissa ja koko maailmassa. Ne hehtaarit, joita maanviljelijämme käytä, jäävät siis hyödyntämättä ja niistä ei saada elintarvikkeita. Tässä suhteessa on samaa mieltä äänestäjien kanssa. Meidän täytyy toimia niin, että suorat tuet liitetään tuotantoon. Emme voi maksaa suoria tukia pelkästään siitä syystä, että nurmikkoa leikataan näillä pelloilla. Ja haluaisinkin kuulla tiukan kannan neuvostolta tähän asiaan. No sitten seuraava kysymys koskee maksuja. Niin, se tietysti olla Liettuan hallituksen virhe, jos äh, suorat tuet ovat viisi kuusi kertaa pienempiä kuin mitä vanhat jäsenvaltioiden äh, maanviljelijät saavat sillä aiemmin kaikki halusivat nopeuttaa tätä prosessia. Ja nyt on huomattu, että nämä maksut eivät ole oikeat. En puhu samoista summista, mutta puhun itse periaatteesta. Kaikkien näiden vuosien aikana, kuuden vuoden aikana, kun Liettua on ollut Euroopan unionissa, olemme saaneet kuulla, että näitä maksuja korjataan. Nyt olen kuitenkin kuullut, että tule, tulevaisuudessa maksuja kyllä korjataan, mutta näin ei itse asiassa sitten kuitenkaan tehdä. Jos maatalousbudjetti ei kasvata Euroopan unionissa tai jos sitä kasvataan hyvin vähän, nythän puhutaan 0,75 prosentista, niin tällä tavalla uudet jäsenvaltiot eivät voi luottaa saavansa oikeaa korjausta. Eli lopuksi haluaisin kuulla teidän kantanne näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Grazie, onorevole Rubi. Kiitoksia. Seuraavaksi James Eagleson ja sitten Jose Bove. Uh, thank you very much. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan myös tuota tervetulleeksi neuvoston puheenjohtajana on totta, että hitaan alun syyt tunnemme komissiot virassa, joten pitkälti Meillä oli sitten monia, ja tunnemme nämä muutkin moninaiset ongelmat, joita tuli, mutta viittaisin yhteen erityiseen ongelmaan, johon kyllä on viitattu aika montakin kertaa, koska teidän kaudellanne olemme nähneet sen, että merkosuussopimuksia on avattu, muut ovat tästä jo puhuneet. Minun täytyy nyt kysyä suoraan teiltä, ettekö ole samaa mieltä kanssani siitä, että eurooppalaiset viljelijät tekevät mahdollisimman korkeatasoista ruokaa ottaen huomioon eläinten hyvinvoinnin ja niin edelleen, ja kun sitten tarkastelette byrokraattisia ää, sääntöjä, joita odotamme ja jäsenvaltio, Vilden noudattavan ei ole mitään mahdollisuutta, että kukaan, että oikeastaan mitään ruokakaan voitaisiin tuottaa muualla samoin standardein, joten ei muualla tehdä ruokaa, toista ruokaa samoin ehdon, eikä sitä pitäisi sallia sitten tänne tuottavan sallia tuoda tänne. Oletteko sitä mieltä, että ei pitäisi tuoda sellaista, sellaisia elintarvikkeita, jotka eivät täytä tavoit standardeja? Ja, ja sitten vielä toista aiheesta. Se on otettu kyllä täällä useinkin esille aiemmin, siis uudet säännöt, jotka tulevat voimaan vuonna 20 12. Syy miksi... Tämä liittyy kaksi tärkeää asiaa. Ensinnä valtava e- epäoikeudenmukaisuus jäsenvaltioiden kesken, koska omassa vaalipiirissä on sellainen tilanne on Pohjois-Irlannissa, missä villet, jotka haluavat muuttaa viljelytapaansa, eivät saa mitään tukea muuttaa. Tasavallassa taas saa 40 prosenttia tukea pitäisi olla yhtä mahdollisuudet Euroopassa, mutta nyt voisitteko kertoa, missä tällainen tasa-arvoinen tilanne löytyy? Tämä on aivan epäreilua. Sitten kanalihan tuottajat monissakin maissa saavat aikaan yhtäiset mahdollisuudet, että heillä on yhtäiset mahdollisuudet, mahdollisuudet toimia, mutta oletteko te luottavainen sen suhteen, että saadaan kaksi, vuonna 2020 tarpeeksi kananmuna, jotta jokainen Euroopassa pystyy myös näitä kananmunia ostamaan. Luotatteko myös siihen, että kananmunat, joita ostatte, on, ei ole tuotettu EUn ulkopuolella perinteisissä häkeissä, ja todennäköisesti kanat ovat myös syöneet GMO-rehua toisin kuin täällä sehän on ja Silti kuitenkin tuomme tällaisia elintarvikkeita EU-hun, ja se on iso riski. James, Kiitos. Seuraavaksi Bove Estendanelis. Oui, tout d'abord, je... Niin, ensinnäkin kollegoiden kanssa tässä samalla kannalla kiittäessäni maatalousneuvoston puheenjohtaja siitä, että hän tuli tänne paikalle kertomaan tilanteesta ja hän kävi meitä tapaamassa useita, usean otteeseen. Se on tärkeää ja symbolisestikin se on merkittävää, kun parlamentilla on uudet toimivaltuudet. Ihan näin alkuun on niiden kollegoiden kanssa samaa mieltä, jotka kyseenalaistavat Euroopan unionin ja Mercosurin välisten neuvotteluiden uudelleen avaamisen. En aio palata siihen, mitä todettiin, mutta on aivan totta, että tämä neuvotteluiden uudelleen avaaminen osoittaa hyvin usein, että maatalouteen suhtaudutaan kuten valuuttaan, jotta voidaan sallia näiden palvelujen myydin uusissa maissa ja maatalouspolitiikka ja tämän uhreksi, se mitä taas annetaan sitten markkinoisen vastapainoksi on riittämätöntä. Merkosulkukysymyksessä tämä saattaa vaikuttaa todella naudanlihan tuotantoon Euroopassa ja se aiheuttaa todellisia ongelmia. Me joudumme edelleen samaan tilanteeseen kuin ää, ähm, kasvatuksessa oltiin 20 vuotta sitten. Ja Euroopassa kaikkein jo haavoittuvammassa tilanteessa olevat alueet ovat tässä uhattuna. Perun kanssa käytävissä neuvotteluissa on saatu aikaiseksi aika mielenkiintoisia sopimuksia esimerkkinä. Perun kanssa tehdyssä sopimuksessa ehdotetaan sitä, että Peru toisi Eurooppaan sokeria. Ongelmana vain on se, että Perussa ei tuoteta sokeria. No, kukas tästä on vastuussa? Kaksi muuta kysymystä. Ensinnäkin puhutaan aivan oikein siitä, että kannattaisi todella parantaa elintarvikeketjun että Puhutte eri kriiseistä ja on aivan totta, että parlamentti tänä iltapäivälläkin äänesti tähän tämän suuntaisesti. Mutta teidän puheenjohtajakauden aikana meillä on ollut maidon korkean tason työryhmän kokous. Ongelmana on se, että kun katsotaan työ, korkean tason työryhmän työn tulosta, niin sen kertomukset ovat ihan tyhjää täynnä. Mitään ei ole tehty, jotta mahdollistaisi se, että maanviljelijät saisivat tuloa. Mitään ei ole tehty, jotta selkeästi todettaisiin, että maanviljelijöiden täytyy saada ainakin minimikorvaus suhteessa tuotantokustannuksiin. Ongelma siis on olemassa. Mitä tehdään nyt? Mitä tehdään, jotta voidaan kieltää tappiolla myynti? Jos tähän ei päästä pureutumaan, niin mennään kriisistä toiseen. Ja viimeinen kohta, jonka haluaisin ottaa esille, tehän ette tähän aloitteeseen ryhtynyt, mutta kysymys on geenimuunneltuista tuotteista. Kyllä on kolmas kerta joku esitän tämän kysymyksen. Tällä kertaa Euroopan komissiosta Dali teidän puheenjohtajakautenne aikana nimenomaan, eli olettaisin, että neuvostokin on tässä tärkeässä asemassa. On esitetty ehdotus, jonka mukaan voitaisiin heikentää selkeästi niiden analyysien tasoja, mitä EFSA tekee Euroopan unionissa, jotta voitaisiin nopeampi, nopeammin antaa luvat uusille GM-tuotteille. Kaikki eurooppalaiset yritykset tietävät tällä hetkellä, että tämä nyt ei kyllä mitenkään tule toimimaan, sillä se aiheuttaa sisäisiä konflikteja Euroopassa ja se aiheuttaa myös ongelmia suhteessa VTOhan. Haluaisin tietää, onko maatalousneuvosto käsitellyt tätä kysymystä ja aikooko se seuraavassa kokouksessa käsitellä tätä kysymystä, varsinkin kun nyt tiedetään niin jo, että yli puolet maista Euroopan unionissa on todennut, että, että ne eivät hyväksy Dalin ehdotusta. Nämä ovat konkreettiset ehdotu... Anteeksi kysymykseni, on haluaisin saada ihan selkeät vastaukset. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Danielis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Προεδρεύουσα, Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την παρουσία σήμερα εδώ. Puheenjohtaja, halusin kiittää teitä läsnäolostanne tänään kokouksessa ja haluaisin kiittää teitä myönteisistä arvioistanne tällä puheenjohtajakaudella. Tämän päivän oloissa tietenkin tilat, eurooppalaiset maatilat kärsivät myös kriisistä. Hintavakaus koskee niitä viljelijät kokevat epätoivottua kilpailua. Hinnat eivät ole kovin selkeitä ja tietenkin sitten EU-ssa heidät on, ja kansainvälisesti myös, heidät alistetaan tavallaan kolmansien maiden tuotteille, jossa ei täyty samanlaiset standardit kuin täällä EU-ssa. Tämä on tavallaan muuttanut Euroopassa tuotantoa olemme tulotaso on nyt vuoden 95 tasolla ja näissä todella vaikeissa olosuhteissa yritämme ilman suurempia tuloksia löytää tietä eteenpäin edes väliaikaisesti, jotta voitaisiin edes väliaikaisesti parantaa viljelijän tilannetta. Komissio jälleen kerran on päättänyt aloittaa neuvotut Merkosurin kanssa ja olemme tietysti nähneet nämä monest viittaukset tähän Merkosur-asiaan täällä. Ja tämä osoittaa, kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Tietysti Muissa kauppaneuvotteluissa tämä keskustelu saattaisi johtaa johonkin, jos tämä tilanne hyödyttää kaikkia, mutta maatalous on aivan selvää, että ongelmat, jotka liittyvät esimerkiksi siipikarjaan, viljan tuotantoon, ka- hedelmiin, kasveihin, tässä kaikki Euroopassa aina ovat kärsimässä. Nyt haluaisin teidän kommentoivan tätä kriittistä kysymystä eurooppalaisille viljelijöille ja tuottajille ja kertoa meille, mitä neuvosto aikoo tehdä, riippumatta mitä mieltä komissio on. Grazie, onorevole Danelli. Kiitoksia. Seuraavaksi Dantan ja sitten Jägle. Madame Kiitoksia. Hyvä ministeri. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että olette halutta kiinnittää huomiota tähän mm, parlamenttiin ja meidän valiokuntaamme koko tämän puolivuotiskauden ajan. Teidän alustuksenne jo tammikuussa oli erittäin lupaamaan valitettavasti eri tapahtumat tämän puolivuotiskauden aikana eivät ole mahdollistaneet sitä, että olette voineet mennä aivan loppuun asti. Itse totesitte, että komission toimintakin myöhästyi helmikuuhun asti. Olette kuitenkin saaneet paljon aikaiseksi ja tietysti se, mitä Minun maani maanviljelijät ovat nyt saaneet tältä Espanjan kaudelta, on tullut esille tässä jo monenkin puhujan suulla, Merkosuurin neuvottelun uudelleen avaaminen ja se, että neuvosto ei ole juurikaan todennut mitään tässä suhteessa. Täytyykö muistuttaa siitä, että joka kerta kun myönnetään lisää lupia muilta alueilta tuleville tuotteille, niin meidän tuotantomme nimenomaan kärsii. Näin esimerkiksi tapahtui siinä tapauksessa, että liha tulee Etelä-Amerikasta. Tehän tiedätte, että kun olette myös ympäristöministeriöstä vastuussa, parlamentti on erittäin kovasti käsitellyt ilmastonmuutosta. Mutta joka kerta, kun Etelä-Amerikasta tuodaan yksi kilo lihaa, niin yksi kuutio Amazonin sademetsää katoaa. Meillä täytyisi olla jonkunnäköistä johdonmukaisuutta siinä, mitkä meidän tavoitteemme ovat ja mitä ovat ne käytännön toimit, johon ryhdymme. Lisäksi haluaisin, hyvä ministeri, että kertoisitte meille neuvoston reaktioista tekstissä, jota komissio on valmistellut, ja se koskee hedelmä- vihannesalaa Teidän maanne, niin kuin kaikki Välimeren maat, pitävät tätä kysymystä erityisen tärkeää. En ole kuullut teidän näkökantanne tähän asiaan tähän mennessä. Meidän valiokuntamme hyväksyi muutaman päivä sitten mietinnön, joka koski ymp suuntauksia ja se hyväksytään ensi viikolla täysistunnossa. Siitä oltiin hyvin pitkälti yhtä mieltä. Voisitteko kertoa meille, mitkä ovat neuvoston reaktiot tässä suhteessa. Ja lopuksi, tässä kun olette vastuussa maataloudesta ja ympäristöstä, niin mikä on neuvoston kanta tänä päivänä, kun tarkastellaan niitä päätöksiä, joita on tehty erilaisista torjunta-aineista, eri jäsenvaltioiden käytännöt ne pitäisi ottaa huomioon, kun pyritään saamaan sisämarkkinat toimimaan kunnolla. Kiitos sitten Elisabeth. Kiitoksia puheenjohtaja, rouva ministeri. Haluaisin kiittää teitä. Haluaisin kiittää teitä oikeastaan pienemmistä asioista, esimerkiksi yhteistyöstä, jota teimme eläinsuojeludirektiivin tiimoilta. Me olimme yhteistyössä, olimme kriittisiä, mutta kaiken kaikkiaan saimme hyvää yhteistyötä ja tuloksia aikaan. Tämä aihekokonaisuus oli hankala ja kiitän kaikkia teidän palveluita, jotka olivat tässä mukana lämpimästi. Meidän huolenaiheemme välittyivät kaikkien kollegoidemme puheista. Ne ovat suuria huolenaiheita. Ja tämä valiokunta haluaisi huolehtia myös siitä, että kaikki 500 miljoonaa eurooppalaista saavat laadukkaita elintarvikkeita. Me haluamme korkeita standardeja myös silloin, kun on kyse eläinsuojelusta. Joskus näitä standardeja ei voida vaatia maailmanlaajuisesti, joskus kyllä. Ja tämä Mercosur-sopimus, mutta samoin Kanadan kanssa tehty kahdenvälinen sopimus aiheuttaa minussa suurta huolta, samoin kuin muissa kollegoissa. Meidän täytyy tässä valiokunnassa, parlamentissa, komissiossa ja neuvostossa tehdä kaikkemme, jotta pitkällä aikavälillä Euroopan maatalous pysyy kilpailukykyisenä ja elinvoimaisena. Pyydän, että otatte tämän huomioon kaikissa töissänne. Kiitän teitä tästä naisia koskevasta alue- aloitteesta maaseutualueilla. Naiset ovat tärkeitä tässä asiassa, kaikissa muissa asioissa. Me teemme oma mietinnön tästä kysymyksestä. Ja toivottavasti tässäkin saamme myönteisen vastauksen, mitä tulee toisen pilarin säilyttämiseen. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Gladfelder. a spanyol elnökség nehéz időszakban végezte a... Haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota Espanjaa. Se on tehnyt työtään erittäin vaikeissa olosuhteissa. Enkä tarkoita vain näitä vähäisiä tuloksia, joita onnistu saavuttamaan. Mutta yleensä joku asia aina mieleen, ja jo, milloin mistäkin kaudesta. Ja se tulee olemaan juuri tämä neuvottelujen uudelleen aloittaminen Mercosurin kanssa. Näin Espanja kausi tullaan muistamaan puoli vuotta sitten, kun puheenjohtajavaltio Espanjan ohjelma esiteltiin. Parlamentti ei saanut tietoja näistä aikomuksista avata neuvottelut uudestaan Mercosurin kanssa. Jos olisimme saaneet tietoa näistä aikeista, silloin olisimme voineet saada tilaisuuden etukäteen kertoa minkä nyt joudumme jälkikäteen kertomaan, kun arvostelemme tätä toimintaa. Neuvottelun uudelleen aloitus oli virhe, koska on, on erittäin vanha mandaatti, 99 vuoden mandaatti. Tämä oli pohjana neuvottelun aloittamiselle, mutta vuoden 1999 jälkeen maailma on paljonkin muuttunut ja EU myös. Ja näin kun ajatellaan näitä muuttuneita olosuhteita, neuvottelut olisivat, olisi voitu avata vain uuden neuvotteluvaltuutuksen pohjalta, joka olisi annettu puheenjohtajavaltiolle. Ja siinä olisi otettu sitten huomioon se seikka, että tällä välin EU on laajentunut. Meitä on 27 jäsenvaltiota ja uusi neuvottelumandaatti olisi pitänyt saanut aikaan – jossa olisi otettu huomioon ilmastonmuutokseen liittyviä asioita, samoin globaalit ympäristökysymykset, eläinten hyvinvointikysymykset myös. Espanja puheenjohtajavaltiona ei saanut tämän tyyppisiä uudenlaisia neuvotteluvaltuutuksia, siksi meidän pitää lopettaa nämä neuvottelut, koska tässä tarvitaan ehdottomasti uutta mandaattia. Ja e adesso gli ultimi due interventi, l'onorevole Dodds. Se viimeistä herra Dodds ja sitten herra Jara. Ensin Dodds. Dove? Yes. Thank you, um, President. Uh... Kiitoksia, ministeri. Aivan kuten muutkin kollegat, haluan kiittää teitä siitä, että tulitte paikalle. Minulla on neljä, viisi lyhyttä kysymystä, jonka haluan esittää. Kuten muutkin kollegat, olen ollut kovin huolissani Espanjan puheenjohtajavaltion valvonnan puutteesta neuvottelussa, on käyty Marokon kanssa. Erityisesti viittaisin Pohjois-Irlannin siemenperunatuottajiin, kuten myöskin Skotlannin ja Alankomaiden jossa siemenperunoita ei ole päästetty Marokkoon. Tämä on johtanut siihen, että tuottajat maassani ovat joutuneet suuriin vaikeuksiin ja nyt me tarvitsemme tapaa, jolla voimme viedä eteenpäin tätä vientiä ensi kaudella. Tämä on erittäin tärkeä asia Pohjois-Irlannille ja niille, jotka joutuvat tai jotka saavat tulonsa tästä työstä. Kuten muutkin kollegat, mekin olemme erittäin huolissamme Mercosur-neuvotteluiden uudelleenkäynnistämisestä. käynnistämisestä. Pohjois-Irlannille tämä olisi erittäin huono asia ja mahdollisesti myös erittäin vaikea asia ähm, naudanlihatuotannossa. Me yhtäältä kuuntelemme sitä, että että olette keskustellut tämän valiokunnan kanssa, mutta kuitenkaan tältä toimielimeltä ei mitään kysytty tässä suhteessa, eikä se, mer- ja se merkitse sitä, että me toimi hyvin yhteistyössä. YMP-uudistuksetkin, aivan kuten muutkin kollegat, haluamme vahvan YMP, joka tarvitsee takseen vahvan budjetin. Eli tässä suhteessa meidän täytyy puhua voimakkaalla äänellä. Ja lopuksi Ehkäpä jossain vaiheessa voisitte kertoa meille siitä, mikä neuvoston kanta on ja mikä teidän kantanne on, kun puhutaan alueellistamisessa. Koska se on erittäin tärkeä asia ja vaikuttaa siltä, että se on nyt jumiutunut Lissabonin sopimuksen byrokratian rattaisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi Jär. Kiitoksia ministeri siitä, että tulitte tänne ja olitte valmis käymään tällä kaudella vuoropuhelua kanssamme. Yhteinen maatalouspolitiikka on menestys mielestäni. Ei ainoastaan, koska olemme onnistuneet tuottamaan kylliksi elintarvikkeita kansalaisillemme, mutta myös siksi, että olemme onnistuneet siinä, että viljelijät hyväksyvät sen, että heidän täytyy hyväksyä kansalaisten vaatimat turvallisuus- ja muut standardit. On kuitenkin totta, että nämä standardit ja säännökset ovat tärkeitä Euroopan unionin sisällä. Viljelijöille selitetään, että kuluttajat haluavat sellaisia elintarvikkeita, joissa ei ole saasteita, jotka ovat ähm, oikealla tavalla tuotettuja, mutta se, että muualta tuotuihin tuotteisiin ei sovellettaisi näitä samoja kriteereitä on hullua. Täällä viitattiin useasti Merkosuriin. Miten sitten aiotte puuttua tähän ristiriitaan kriteereiden välillä EU:ssa ja muualla tuotetuissa tuotteissa. Miten vastaatte tässä viljelijöille? Kiitoksia Jaar. Nyt Martinez lopuksi. No Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt aikon puhua alun perin muun muassa, koska olin todellakin samaa mieltä, mitä herra Kapolos, herra Kassia sanoivat. Mutta kuitenkin täällä on tullut esille asioita, jotka minua kyllä suuresti nyt järkyttävät. On totta, että olen nyt ollut 20 vuotta ylikin toimien kehitysyhteistyöasioissa tälläkin vuosi, meillä mä tällä vuos, uudella vuosituhalla, emmekä aikaisemmalla. Ja minä tietenkin olen samaa mieltä siitä, että sopimukset, joita allekirjoitetaan ja joista neuvotellaan, niistä neuvotellaan, mutta jotka allekirjoitetaan, niin niissä tietenkin pitää vaatia, että terveyteen liittyvät ehdot toteutuvat kurinalaisesti ja tuotteet, jotka tulevat muualta maailmasta, niitä valvotaan. Ja niiden pitää olla, täyttää samanlaisia ehtoja, joita sovelletaan tietenkin täällä omiin tuotteisiimme. mutta ensinnä joudun puhumaan tästä Merkosuurista. Olen kuullut täällä monissa puheenvuoroissa Merkosuurin ei, ei mitään sopimusta ole allekirjoitettu. On avattu jotkut neuvottelut, jotka olivat jumissa ku, ku, vuosia, enkä ole kuullut minkään unionin hallituksen ovat riippumatta poliittisesta suunnasta etteivät olisi ole tyytyväisiä siitä, että saatiin liikkeelle neuvottelut, kauppaneuvottelut tiettyjen maiden kanssa, jotka edustavat kauppasuhteissaan huomattavan suuria summia ja lukuja kaikin aspektein. Siis neuvottelut, jotka ovat olleet jumissa ja estäneet monien Euroopan etujen toteutumisen. Ja nyt kun aletaan uudestaan neuvottelut, niin sitten syytetään tällaista katastrofaalista virheistä, mitä kaikkea tämä tulee maksamaan. Uskon, että tässä neuvotellaan vastuullisesti kuitenkin. Minua ensinnäkin huolestuttavat nämä tietyt ristiriidat, tietyt poliittiset voimat, jotka ovat aina puoltaneet vapaita markkinoita ja, ja niistä on tehty varsinainen oppi. On tavallaan pyhitetty vapaat markkinat. Yhtäkkiä sitten olla, toimitaankin protektionisesti ja halutaan asettaa jonkinlaisia esteitä. Tämä on mielestäni valtava ristiriita ja tämä pitäisi ottaa huomioon niiden taholta, jotka tällaisia väitteitä tekevät. Minua myös huolestuttaa Tämä erityisesti sen takia, että jotkut va- vasemmistolaiset, näissä on aina puhuneet solidarisuudesta kolmannen maailman kanssa, ja nyt sitten varoittavatkin siitä, että hyväksymmekö sen, että tänne tulee tuotteita maista, joiden kehitystaso on aivan häpäisellä tasolla. Ja sitten taas toisaalta, mitä tulee Lissabonin sopimukseen, siellähän me jo epäsuorasti asetamme velvoitteen auttaa. Se on tavallaan identiteetin merkki EU:ssa. Ei ole kysymys vain tästä perifeerisestä sopivuuteen perustuvasta politiikasta, vaan tämä on selkeä velvoite kaikissa politiikassa osata suojaisuutta. Ja nyt sitten sopimus keskeisen Amerikan kanssa vaarantaa tietynlaisen tuotannon, jota tuetaan uskomattomalla tavalla, jota kun halutaan säilyttää muutamien tuhansien elintaso, jotka elävät tällä sektorilla. Mielestäni meidän pitää ottaa nämäkin asiat huomioon ja me ainakin pidämme nämä mielessä. Meidän näkemyksemme unionista on tällainen solidaarisuuteen perustuva ja luonnollisesti aina halutaan puolustaa myös omaa tuotantomme, mutta ei pidä toimia niin, että asetamme aidan tavallaan ympärillemme ja vaarannamme tuotannon maissa, jotka jo nyt kärsivät tavallaan nälästä muualla päin maailmaa, vaan meidän pitäisi sovittaa tämä kaikki yhteen. minä viitta, vertaan omaa johdonmukaistani muiden johdonmukaisuuteen ja mielestäni politiikka, tai maatalouspolitiikassa harjoitettu Espanjan puheenjohtajakaudella, on saanut tai on ottanut huomioon suuren huolen, joka meillä on sektorillamme ja omasta tuotannostamme ja samalla on toimittu solidaarisuuden pohjalta. Sitähän meiltä edellytetään ainakin joiltakin meiltä sosiaaliselta, mutta kaikilta myös eurooppalaisena. Kiitoksia puheenjohtaja. Questo interessante, ricco. Tämä keskustelu oli äärimmäisen rikasta. Kiitos kaikille siitä. Nyt annan, annan meille kerran puheenvuoron Elina Espinosalle, joka voi vastata näihin kysymyksiin. Ja kiitos vielä kerran siitä, että tulit paikalle. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin siirryn vastaamaan näihin esiin otettuihin kysymyksiin, haluaisin tehdä selväksi erään asian. Dantan sanoi, että Espanja, Espanjalla oli sisäisiä ongelmia. Espanjassa ei suinkaan ole ollut mitään sisäisiä ongelmia, eikä niitä ole tälläkään hetkellä. Espanjalla on aivan samat ongelmat kuin muillakin EUn valtioilla – me elämme kansainvälisessä kriisitilanteessa, joka on saapunut Eurooppaan ja johon meidän on täytynyt ottaa käyttöön erilaisia toimenpiteitä, mutta ne eivät ole mitenkään erilaisia verrattuna Saksan, Italian, Ranskan, Kreikan, Portugalin, yhdistyneen kuningaskunnan tai monien muiden käyttöön ottamiin toimenpiteisiin. Nyt voin sitten vastata näihin esittämiin kysymyksiin. Oikeastaan kaikki teistä puhuivat Merkosurista. Lähden liikkeelle siitä, mitä Martinez juuri sanoi. Ensinnäkin Merkosurin sopimusta ei vielä ole. Kuten tiedätte, Merkosur-neuvottelut Keskeytty, keskeytettiin vuonna 2004. Ja keskeyttämissana merkitsee sitä, että mitään muita sopimuksia ei tarvita, jotta neuvotteluihin voitaisiin palata. Totta kai jos neuvottelut olisivat täysin katkenneet, niin silloin tarvittaisiin sekä parlamentin, komission että maatalousneuvoston päätös. Älkää syyttäkö ne mistään. Kyllä nämä asiat kävivät läpi myös neuvostossa. Ne, ne, Joten äh, nyt näyttää siltä, että vuoden 2004 jälkeinen aika tässä täysin olisi kadonnut. Mikä sitten on velvoitteemme? Meidän velvoitteemme on neuvotella hyvin. Minä sanon aina, että sopimus voi olla hyvä sopimus, jos se on reilu sopimus. Reilu kaikilla tasoilla. Mikään talouden ala ei voi hävitä tai voittaa. Ja jos selviämme tästä hyvin, niin silloin meillekin avautuvat valtaisat kuluttajamarkkinat. Halusin tässä ainoastaan hieman täydentää sitä, mitä aikaisemmin sanoin. Eli haluan todella kiinnittää teidän kaikkien huomionne ja meidän omani, oman huomioni ministerinä, joka edustaa maatalousneuvostoa EU-ssa. Mutta mä saa unohtaa sitä, että tämä vastuu kuuluu meille kaikille. Jos vuonna 2004 oltaisiin päästy sopimukseen neuvostossa – maatalousneuvostossa, niin silloin joka tapauksessa edessä olisi yhteispäätösmenettely nyt. Minä otan kaiken sen huomioon, mitä te täällä sanoitte, mutta emme saa unohtaa sitä, että vastuu todella kuuluu kaikille. Se, mitä toinen osapuoli ehdottaa, sen toinen osapuoli voi hylätä mutta meidän täytyy päästä sopuun. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että jos sopimus syntyy, niin siitä tulee sellainen, että se hyödyttää kaikkia eikä haittaa ketään. Merkosurin lisäksi monet teistä puhuivat kolmansista maista tuotavista maataloustuotteista. Tässä hieman täytyy selventää asiaa. Se, että vaaditaan, sa- siis tässä vaaditaan samoja kriteereitä kaikilta. Vastavuoroisuutta toisaalta ei aina vaadita. Ja samoin jäljitettävyys on tärkeä, jotta päästään hyvän tulokseen. Olemme keskustelleet sitten usein kilpailukyvystä aina on tullut esiin se välttämättömyys, että nykymekanismeja täytyy parantaa. Emme voi palata taaksepäin, mutta meidän täytyy pystyä myymään sitä, mitä olemme saaneet aikaan. Ja meidän täytyy entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen, että kaikki ehdot täyttyvät. Puheessani totesin tai viittasin myös siihen, että tarvitaan tieteellistä tutkimusta ja näyttöä. Eli prioriteetti täytyy asettaa siihen, kuinka asiat tehdään. Mutta samoin viittasin siihen, että on tärkeää, että meillä on myös sosioekonominen vaikutusten arviointi asioista. Ja siihen liittyy juuri vastavuoroisuus. Sitten Dodds ja jotkin muut kommentoivat Marokkoa. Samoin Erant Garcia. Haluaisin hieman nyt järkeä joihinkin huomioihin, joita täällä sanottiin. Puheenjohtajavaltio voi yrittää vakuuttaa neuvoston tai komission, mutta kaikki sujuu sääntöjen mukaan. Ja siksi voisinkin kysyä Erans Garcialta, miksi hän Euroopan parlamentin jäsenenä ei ratifioinut tätä sopimusta, koska tässä syytetään Espanjan valtiona siitä, että me olemme lykänneet tätä sopimusta – jotta se ei osuisi meidän kaudellemme. Kyllä, tässä kuitenkin on odotettu aivan normaalia käytäntöä. Tähän tarvitaan tietty aika ja asiat käyvät myös parlamentin käsittelyn läpi. On korttitaloja, jotka sortuvat pelkästä katseesta. Ei tarvitse edes puhaltaa niihin kohti, joten kaikki argumentointi ei tässä nyt ollut kovinkaan pätevää. Sitten haluaisin puuttua joihinkin asioihin, joista Erans Garcia esimerkiksi puhui. Täällä jälleen käytetään samaa demagogiaa kuin Espanjassa. Aivan samaa demagogiaa kuin Espanjassa hänen puolensa käyttää. Eli täällä kuulee likimain sanasta sanaan samat asiat kuin Espanjassa. Mutta voi olla, että Espanjan kansanpuolueen jäsenille on käynyt niin, että he eivät uskoneet, että EU 2020 strategiaan saataisiin maatalouspolitiikka strategisena alana mukaan. Tekstissä sanotaan neljällä rivillä, että kaikki yhteiset politiikat, erityisesti YMP, edistävät EU 2020 strategiaa. Tässä mainitaan elintarviketuotanto sellaisena alana, joka voi kilpailukykyisesti lisätä dynamiikkaa työllisyydessä ja tämä onkin juuri se vite, joka tulee takaamaan yhteisen maatalouspolitiikan. Mutta kysyisin teiltä, jos pohdimme kaikkia Euroopan talouden aloja, mitkä niistä ovat yhtä laajoja kuin YMP? Jotkin, jotkin ovat innovatiivisia ja myös strategisia ne ovat olleet ehkä olemassa useita vuosia, mutta mikä niistä on yhtä lailla kuin YMP? Voi olla, että ette pidä siitä, mitä on tapahtunut, mutta me kuitenkin olemme toimineet konsensuksen kautta. Minulta kysyttiin tietystä maista, Ja tässä hieman peitellysti syytettiin meitä siitä, että emme ottaneet huomioon esimerkiksi Tanskaa tai muita maita. Huomenna käsitellään kilpailukykyä A-kohtana neuvoston esityslistalla. Eikä tietääkseni usko, että kysymystä voidaan käsitellä A-kohtana, jos asiasta ei valitse yksimielisyyttä. Haluan sanoa tämän, jotta kaikki todella tietäisivät, missä nyt mennään. Oli sitten muita aiheita, joita tuotiin esiin ja joihin haluaisin vastata. Kun meiltä kysyttiin ensimmäinen vai toinen pilari, yhteisrahoitus vai ei yhteisrahoitusta. No, jälleen kerran tässä menee nyt puurot ja vellit sekaisin. Emme saa sotkea komissiota, puheenjohtajavaltioon tai komissiota parlamenttiin. Teillä on oma vastuunne, minulla on ollut omani. Teidän vastuullanne ei ole tehdä lainsäädäntöehdotusta, koska tämä vastuu kuuluu komissiolle. Me valmistelimme osaltamme kaiken, jotta komissio voisi tältä pohjalta tehdä aloitteita ja ehdotuksia tiettyistä aloitteista, aivan kuten komission jäsen Cholos sanoi. Hän sanoi tämän liittyen kilpailukykyyn, naisiin ja jopa maitoalaan. Ja tältä pohjalta, näiden ajatusten ja aloitteiden pohjalta laaditaan sitten lopullinen asiakirja. Täällä kysyttiin myös var, varmoista tuloista ja markkinoiden hallinnoista. Tästä tehtiin, laadittiin helmikuussa asiakirjaneuvostossa ja tämä liittyy laajempaan keskusteluun YMPn tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen. Ja tässäkin asiassa komissio sanoi, että se tulee ottamaan huomioon tämän keskustelun tulokset silloin, kun se tekee lopulliset ehdotuksensa, konkreettiset ehdotuksensa. Minä en halua mitenkään syyttää komissiota. Päinvastoin komissio on tehnyt todella hyvää yhteistyötä puheenjohtajavaltion kanssa. Ja samoin se on pyrkinyt tekemään sisäisesti töitä näistä kysymyksistä, joita neuvostossa käsiteltiin. Mutta todellisuus on aina ollut tämä. Ehkä joillakin teistä on enemmän kokemusta kuin minulla. Mutta sanokaapa, kuinka usein on pystytty hyväksymään, tekemään päätöksiä, kun lähdettiin liikkeelle nollasta viiden, kuuden vuoden aikana sitten. Nyt tässäkin asiassa on lähdetty liikkeelle vuonna 2003 niin, että mukana olisi myös mikä tahansa parlamentti tekemässä tätä päätöstä. Tämä on nyt se tosiasia, jonka pohjalta töitä on tehtävä. Siksi meillä on puheenjohtaja valtioiden troikka, meillä on yhteinen ohjelma, niin että saadaan aikaan jatkuvuutta ja vältytään katkonaisuudelta. Niinpä haluan sanoa että Espanja on nopeuttanut kaikkien työryhmien neuvottelua. Me pääsimme myös päätelmiin, vaikka tähän suhtauduttiinkin hiljattain vielä epäilevästi. Ja samoin olemme saaneet aikaan yksimielisiä päätelmiä. Ja nyt on komission vuoro saattaa nämä aloitteet todella alulle. Täällä käsiteltiin myös muita kysymyksiä, jotka olivat paljon konkreettisempia. Esimerkiksi Nicholson kysyi joistakin tuotannoista vuodesta 2012 lähtien. Olen varma siitä, että nämä tuotannon alat jatkuvat edelleen. Ja kuten jo sanoin, syyt ovat ne, jotka jo toin esiin. Erästä aiheesta en sitten halua puhua vielä liikaa näin etukäteen, mutta olen keskustellut komission jäsen Dalin kanssa ja hän totesi, ja hän on sanonut näin myös lehdistötilaisuudessa, joten voin sanoa, mitä hän minulle sanoi. Tämä ei ollut mikään yksityinen keskustelu mutta hän puhui siis ympäristökriteereistä ja eläinten hyvinvoinnista, niin hän sanoi, että hän haluaisi hieman katsoa, mikä tilanne on eri jäsenvaltioissa, jotta kaikki tehtävät aloitteet todella ottavat huomioon sen, mikä on tilanne jäsenvaltioissa onko jossakin jäsenvaltioissa jätetty noudattamatta tiettyjä velvoitteita. Ja samoin hän sanoi, että on hyvin tärkeää tehdä vaikutusten arviointi näille tuleville toimenpiteille. Eli meillä on nyt lähtökohta, mutta meidän täytyy olla varovaisia siinä, että me menetä kilpailukykyämme. Bove sitten kysyi geneettisesti muunnellusta organismeista. Olisi hienoa, jos voisitte vilkaista Barroson julkilausuman vuodelta 2009 joulukuulta. Hän silloin otti velvoitteekseen esittää aloitteen, jolla säännellään GMOita. Dali toteuttaa tällä hetkellä näitä Baroson sitoumuksia. Ja itse voin kyllä sanoa, mitä mieltä olen tästä tulevasta lainsäädännöstä ministerinä. Kuitenkin tätä oli vielä virallisesti esitelty, ja uskon, että joidenkin kuukausien kuluttua meillä on tilaisuus keskustella tästä asiasta sekä puheenjohtaja valtio Belgian että maatalousneuvoston kanssa. Uskon, että nyt vastasin, tai yritin vastata ainakin lähestulkoon kaikkiin kysymyksiin, jotka esititte. Ymmärrän kyllä huolenaiheenne ja usein olen niistä myös yhtä mieltä. Olen tyytyväinen siitä, että teimme tällaista hyvää yhteistyötä. En saa hylätä sitä, koska Espanja oli tässä nyt ensimmäisenä etulinjassa, mutta nyt työtä jatkavat tulevat puheenjohtajavaltiot. Minä tulen välittämään huolenaiheenne myös ministerineuvostolle, jotta kaikissa täällä esiin tuoduissa kysymyksissä päästäisiin eteenpäin. Uskon kuitenkin, että edessämme on valtaisia haasteita. Tästä eteenpäin meidän täytyy huolehtia siitä, että YMP saa riittävän rahoituksen tulevissa rahoituskehyksissä. Nyt tiedämme, mitä haluamme, mutta meidän täytyy nyt ilmoittaa, miten haluamme toteuttaa näitä kysymyksiä. Samoin meidän täytyy huolehtia kilpailukyvystä ja maitoalaa ei saa unohtaa, kuten Bove sanoi. Päätelmät ovat todella mielenkiintoiset ja ne todella kertovat selkeä kieltä siitä, mitä useimmissa jäsenvaltioissa tapahtuu. Mutta näistä päätelmistä täytyy päästä yhteisön laajuiseen direktiiviin. Ja kuten sanoin, komission jäsen Cholos tekee muiden komission jäsenten kanssa yhteistyötä koska tässä on kyseessä alue, josta vastaavat useat henkilöt. Tämä on vaikea tehtävä, mutta meidän yhdessä täytyy huolehtia siitä, että asiat edistyvät mahdollisimman hienosti, aivan kuten tällä hetkellä onnistumme tuottamaan äärimmäisen hyvälaatuisia ja turvallisia tuotteita. Kiitoksia, hyvä Elena, hyvät kollegat. Oli hienoa, että nyt tänä iltapäivänä kuulimme hyvin erilaisia näkemyksiä ja että ministeri Espinosa vastasi näin hienosti kaikkiin kysymyksiimme. Nyt valiokuntakokous päättyy tähän ja viiden minuutin kuluttua jatkamme sitten koordinaattoreiden kokouksella. Siitä taitaa olla puheenvuoropyyntö